varmt välkomna till... Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tämän päivän valiokuntakokoukseemme. Toivotan tervetulleeksi kaikki jäsenet ja muut paikalla olevat, myös tulkit, jotka auttavat meitä tänään. Ja tämän lisäksi toivotan tervetulleeksi vierailijaryhmän Esborista. Kyseessä on äh, Vasemmistoliiton edustajista koostuva ryhmä. Samoin ää, äh, äh, valiokunnan vierellä, vieraana on Uumajasta ää, ähm, kunnallisvaltuutettuja ja kääntäjiä, Euroopan parlamentin kääntäjiä Luxemburgista. Toivotan teidät äh, kaikki vieraat myös hyvin lämpimästi tervetulleeksi tänne valiokuntamme kokoukseen. Esityslistan hyväksyminen on ensimmäinen kohtamme. Muutoksia tai lisäyksiä ei ole ehdotettu ja näin ollen tämä esityslista voidaan näin hyväksyä. Sitten kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset. On mukava, että voin muistuttaa teitä, arvoisat jäsenet, siitä, että huomenna juhlimme kansainvälistä naisten päivää. Meillä on järjestetty suuri tapahtuma aiheen tiimoilta täysistunto salissa Euroopan parlamentissa ja tämä tapahtuma alkaa kello yhdeksältä ja jatkuu kello 12.30 asti. Kyseessä on kuulemistilaisuus, seminaari, jonka ohjelma on kaikille jäsenille jaettu. Toivon, että mahdollisimman monet jäsenet voivat osallistua tähän kansainvälisen naisten päivän viettoon. Aiheena on naisiin kohdistuva väkivalta ja Euroopan parlamentillahan on käynnissä kampanja, joka pyrkii päättämään naisiin kohdistuvan väkivallan. Otsikkona on Voimme lopettaa sen. Niin, hyvät naiset ja herrat, valiokunnan koordinaattorit ja varapuheenjohtajat ovat kokoontuneet perinteisesti Ähm, aamiaiselle komission puheenjohtaja Barroson kanssa äh, juuri kansainvälisen naisten päivän tiimoilta. Strasburgissa tapasimme Barroson aamiaisella. Ja komission puheenjohtaja oli todella paikalla samoin komission varapuheenjohtaja Reding sekä komission jäsen, jäsenet äh, Anno sekä Malmström. kerromme teille tuosta tapaamisesta. Tuolloin keskusteltiin naisin kohdistuvasta väkivallasta, palkkaeroista, naisten oikeuksien peruskirjasta. Nämä olivat joitain aiheita, joista komission jäsenten kanssa todella aamiaisella keskustelimme. Sitten esityslistan kohta kolme, Tässä kyseessä on uuden yhteisen kannan ilmoittaminen, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin ammattiharjoittajiin. Rouva Lulling, joka on paikalla tänään, on esittelijämme. Emme kuitenkaan käynnistä keskustelua. Keskustelu käydään 7. huhtikuuta valiokunnassamme näin aikataulun mukaisesti. Ja tarkistukset tulee jättää viimeistään 8. huhtikuuta ja todennäköisesti 3.4. toukokuuta kokouksessa äänestetään valiokunnassamme ja sitten täysistuntoäänestys on toukokuun toisessa täysistunnossa. Rova Luling saa puheenvuoron, jos hän haluaa asiasta tässä nyt puhua. Hän, hän on todella esittelijämme. Olkaa hyvä, Rova Lyli. Oui, merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa teille, että olemme lopultakin saaneet virallisen version yhteisestä kannasta – vaikka siitä sovittiinkin jo marraskuussa neuvostossa. Eli kaikki on vienyt valtavasti aikaa ja se tietysti viivästyttää myös meidän aikatauluamme, mutta voisin sanoa teille kuitenkin, että olen valiokunnan sihteeristön kanssa pitänyt kokouksia ja samoin Espanjan puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa ja Ruotsin puheenjohtajuuden kanssa ja olen myös puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa pitänyt kokouksia ja komission kanssa. Ja minun on sanottava, että en ole kovinkaan tyytymätön tähän yhteiseen kantaan, ennen kaikkea mitä tulee yhteen kohtaan – Siis neuvosto seuraa parlamenttia, koska halusimme tosiaan, että saisimme mukaan myös sosiaalisen suojan, siis pakollisen sopi, sosiaaliturvan puolisolle. Tässä ei ilmeisesti neuvostossa ole kovinkaan paljon pelivaraa ja käyn parhaillaan keskusteluja heidän kanssaan, mutta mitä kaikkeen muuhun tulee, niin minun on sanottava, että melkein tusina meidän tarkistuksistamme on hyväksytty neuvostossa ja Toivon, että huhtikuussa voin tehdä ehdotuksia, jotka antavat meille mahdollisuuden saada aikaan toisessa käsittelyssä sellaisen tekstin, josta voimme päästä sopimukseen neuvoston kanssa niin, että voimme viimeistellä kaiken Espanjan puheenjohtajakaudella, mikä on erittäin tärkeää, koska ei pidä kaikkea ruveta toistamaan. Ennen kaikkea ainakaan Belgian puheenjohtajakaudella. Sitten euh, toivon, että me pystymme tämän työn saamaan päätökseen niin, että tosiaan ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan sitten, kuinka kauan aikaa menee, mitä tulee pieniin esitysaskeleisiin. Mutta sellaisia jo on, joten keskustelemme huhtikuussa sitten siitä tekstistä, joka toimitetaan teille etukäteen. Kiitos. Mistä vielä? Seuraavaksi herra Romeva, olkaa hyvä. Merci, en tout cas, une question. Kiitokset. Kysymys, jos nyt ymmärsin oikein, niin ehkä voitte tämän nyt sitten vahvistaa, että tuossa neuvoston ehdotuksessa ei ö, hyväksytä sitä, että otettaisiin naiskumppaneille tietty Ja kysynkin, että missä puitteissa ja missä tilanteessa näin on, ja jos varsinkin näin on, niin tämähän on sellainen kanta, jota olemme jo monta kertaa täällä parlamentissa puolustaneet, niin eikö olisi parempi, että yritettäisiin nyt vielä kolmannen käsittelyn puitteissa asiaa käsitellä, koska tässähän kysymys on todella kaikkein keskeisimmästä asiasta tässä keskustelussa. Haluaisin tietää, missä oikein mennään ja mitä pelivaraa neuvosto meille tämän asian suhteen tarjoaa. Kiitokset herra Romeva. Toteaisin tässä, että keskustelua ei käydä tänään, mutta samalla voin todeta, että jos Rova Lyling nyt haluaa vastata kysymykseen, niin, niin hän voi näin tehdä. Olkaa hyvä. Euh, qu'il y a une euh, interprétation erronée de ce que ilmeisesti on väärin tulkittu sitä, mitä neuvosto haluaa, koska neuvosto suosittaa tätä sosiaaliturvaa ja sen käyttöönottoa, joka on erittäin hyvin määritelty tekstissä, siis pakollisena. Siis ei, hyväksytä, siis ei ole totta, että ei hyväksyttäisi maksuja. Jos katsotaan neuvoston tekstiä, mitä tulee 7 artiklaan. Sehän, siinähän esitetään, tai siinä on kysymys edistyksestä verrattuna siihen nykytilanteeseen, koska neuvoston tekstissä sanotaan, että jos jäsenvaltiossa on sosiaaliturvajärjestelmä, joka koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia, nämä jäsenvaltiot saavat ryhtyä toimiin, jotta puoliso, siis tässä puhutaan, siis tekstissä puhutaan puolisosta ja, tai elinkumppanista. Siis tämäkin on edistysaskel niin, että he voivat nauttia kansallisen lainsäädännön mukaisesta sosiaaliturvasta, joten on aivan selvää, että heillä on sosiaaliturva. Mutta mutta tämä siis voi olla pakollista tai va- vapaaehtoista. Siis meillä oli kysymys pakollisuudesta, mutta tässä puhutaan siis sekä pakollisesta että vapaaehtoisuudesta. Ja se on tärkeää. Ja mikä myös on tärkeää, niin siis se, mitä sanotaan esimerkiksi äiti, äitien suojasta. Siis tämä neuvoston teksti on huoma, huomattava edistysaskel komission tekstiin verrattuna ja ennen kaikkea nykyiseen olemassa olevaan direktiiviin, siis mitä tulee näihin maksuihin. Ja itse neuvottelemme, me neuvottelemme neuvoston kanssa niin, että voisimme tosiaan poistaa sieltä tiettyjä kohtia tiettyjä, tiettyjä artikkeleita tai luetelmakohtia sellaisissa tapauksissa, joissa emme ole samaa mieltä. Ja uskon, että me onnistumme neuvoston kanssa niin, että voimme välttää nämä kohdat. Kiitoksia vastauksestanne herra Romevan kysymykseen, rouva Lulling, ja kiitoksia työstänne, jota teette tämän asian parissa. Palaamme aiheeseen 7. huhtikuuta ja tosiaan 3.4. toukokuuta äänestys valiokunnassa. Kiitokset Rouva Lylling. Esityslistan seuraava kohta. Nyt vuorossa on kertomus valiokunnan valtuuskuntamatkasta New Yorkiin. Kyseessä Äh, Peking äh, platform. Kerron teille ihan lyhyesti tärkeimmistä tapaamisista, joita meillä oli New Yorkissa. Meitä oli valtuuskunnassa kahdeksan jäsentä valiokunnasta plus kolme muuta jäsentä, jotka osallistuivat kiintiön ulkopuolelta. Konferenssi on äärimmäisen tärkeää paitsi meille, jotka työskentelemme parlamenteissa, myös äärimmäisen tärkeää monille naisjärjestöille kaikkialla maailmassa. Järjestöille, jotka hyvin pitkään ovat tätä konferenssia valmistelleet. Konferenssi avattiin ensimmäinen kolmatta ja se kestää kaiken kaikkiaan kaksi viikkoa. Meidän valtuuskuntamme osallistui ensimmäinen viiva kolmas maaliskuuta tapaamisiin. Ja niin kuin kollegat muistavat, meillä, on, meillä hyväksyttiin täysistunnossa päätöslauselma. Ja ensimmäinen tapaamisemme oli aamiaistapaaminen komission jäsen Redingin kanssa ja korostaisin, että meillä oli seurantakokouksia komission edustajien kanssa päivittäin. Ja tuolloin katsoimme, miten neuvottelut ovat edenneet, mitä asioita on ollut esityslistalla ja niin edelleen. Oli erittäin hyvä, että meillä oli tämä päivittäinen päivitys komission taholta. Se oli hyvin tärkeää kyllä meille ja suureksi hyödyksi valtuuskunnallemme. Voin myös todeta, että hyvin paljon kiinnostavia tapaamisia oli oheistapahtumissa. Eri jäsenvaltiot, eri maat järjestivät koko joukon erilaisia tapahtumia, jotka nekin Äh, liittyivät siis äh, tähän YK-tapahtumaan muun muassa UNIFEM ja monet äh, kansalaisjärjestöt järjestivät monia ohjeistapahtumia tämän CSVn tapaamisen rinnalla. Joten meillä oli tilaisuus solmia monia yhteyksiä eri parlamenttien jäsenten lisäksi myös muihin osallistujiin. Ja minulla oli itselläni tilaisuus valtuuskunta matkan jälkeen valtuuskunnan puheenjohtajana osallistua neuvotteluihin tarkkailijajäsenenä. Ja se on kyllä erittäin hyvä valiokunnallemme. On erittäin hyvä, että valiokunnalle on tarjoutunut tilaisuus osallistua tarkkailijana – neuvotteluihin. Tämähän on uutta valiokunnallemme ja se antaa valiokunnallemme paremman, paremmat mahdollisuudet tämän toiminnan seuraamiseen. Katsotaanpa mitä eri ohjeistapahtumia oli. Me tapasimme pankin edustajia. He kertoivat, minkälaista tasa-arvotyötä he tekevät. Samoin tapasimme ja keskustelimme Rova Salifiegan Vailsin kanssa, joka on YK on kehitysryhmän johtaja. Tämän lisäksi tapasimme Rova Rachel Mariandan, joka on varapääsihteeri, YK pääsihteerin erityisneuvonantaja tasa-arvokysymyksissä – Kävimme erittäin mielenkiintoista keskustelua siitä ehdotuksesta, että YK on perustettaisiin erityinen tasa-arvorakenne niin, että eri tasa-arvokysymykset todella koottaisiin yhteen. Ja tämä ajatus on saanut hyvin voimakasta tukea. Pidetään tärkeänä sitä, että tasa-arvon koottaisiin yhden rakenteen sisään. Puhun ihan lyhyesti, hyvät ystävät. Meillähän on raportti kirjoitettu tästä valtuuskuntamatkasta ja se on toimitettu kaikille jäsenille. Ja nyt mielelläni annan puheenvuoron muille valtuuskunnan jäsenille, jos he haluavat lisätä jotain siihen, mitä minä sanoin. Tai jos muilla jäsenillä on kysymyksiä liittyen tähän CSVn kokoukseen. Öö, rouva Baar, olkaa hyvä. Thank you so much. I would like to stress two issues. Uh, what, what we... Kiitokset puheenjohtaja. Kaksi seikkaa, mitä valiokunta voisi tehdä. Ensinnäkin tulokset keskustelusta Rova Figen Wilesin kanssa äh, sukupuoli-identiteetistä YKssa. Meitä pyydettiin ottamaan nämä asiat esille toisessa valtuuskunnassa, koska, koska tilanne on aika omituinen siinä, että että tällaisten sukupuoliyksikön luominen, jonka tarkoituksena on siis ikään kuin koota jo olemassa olevat instituutiot, esimerkiksi Unifemin ja jotkut muut lisäämällä joitakin muita organisaatioita ja pääosastoja, joilla on myöskin alallaan sukupuolikysymyksiä, niin että niistä tehtäisiin yksi yksikkö. Ja jotkut maat ovat pitäneet panttivankina tätä päätöstä ja tämä liittyy muihin kysymyksiin, jotka taas eivät ole suoraan sidoksissa tähän. Näin ollen meitä pyydettiin ottamaan tämä asia esille toisessa valtuuskunnassa, jossa olisi muualta maailmasta tulleita edustajia, esimerkiksi vaikka Etelä- amerikkalaisten, afrikkalaisten valtioiden kanssa ja äh, tässä yhteydessä olisi hyvä tehdä äh, kaikki mahdollinen, kun näihin valtuuskuntiin osallistutte. Pyydän tätä siis teiltä. Ja toinen seikka, joka olisi hyvä ottaa vielä esille, olisi se, mitkä ovat EUn suhteet yhdistyneisiin kansakuntiin. Minusta tuntui siltä, että monet meistä olivat tästä samaa mieltä myöskin, että ähm, se, että lähdettäisiin ratkaisemaan äh, tämä ongelma EU-ssa äh, monien pohjaisten äh, organismien kanssa suhteessa Yhdysvaltoihin, niin tähän mennessähän meidän statuksemme on vain tarkkailijastatus, eikä, ja kuinka se nyt sanoisin, emme ole siis tuolla ykkös ketjun tarkkailijoita edes, vaan minusta tuntuu siltä, että äh, komission jäsen Ashtonin, Rova Ashtonin pitäisi ehkä antaa hiukan osvittaa siitä, kuinka hän voisi ponnistella äh, kovemmin todellisen Euroopan unionin kannan äh, ilmaisemiseksi, mitä tulee tällaisiin monenkeskisiin yhteistyöelimiin. Kiitokset, että nostitte tämän tärkeän kysymyksen esiin, Rova Bauer. Haluaako joku muu jäsenistä käyttää puheenvuoron? Onko jollakin jotakin kommentteja tai lisäyksiä? Olkaa hyvä. Madame la moi je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja kiittää valtuuskuntaa ja niitä edustajia, jotka lähtivät tähän kokoukseen, koska me teemme paljon työtä Eurooppa-tasolla ja meillä on tietysti vielä paljon tekemistäkin, mutta on äärimmäisen tärkeää, että osallistumme tähän maailmanlaajuiseen liikkeeseen. Ja niin näen sen, mitä Edith Bauer tässä jo esittikin. Siis on kysymys todellisesta vastuusta, joka meillä on ja vaikuttaa siltä, että voin lukea. Siis siinä tosiseikassa, että YK on järjestämässä sellaista rakennetta, jossa myös käsitellään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Siis tässä on kysymys ketjun eri lenkeistä. Vaikuttaa siltä, että tämä ketju on muodostumassa yhtenäiseksi ja mitään ei voida tehdä yksin. Ja on tärkeää, että meillä on aktiivinen valtuuskunta, joka osallistuu tähän huippukokoukseen. Kiitos. Tack och eh, jag vill också... Kiitoksia. Korostaisin vielä, miten tärkeää on todella, että nämä asian kaikki eri osat liittyvät yhteen ja näin muodostavat voimakkaan ketjun. Ja meidän valiokuntamme pitää kyllä äärimmäisen tärkeänä sitä, että näiden kysymysten merkitystä tulevaisuudessa korostetaan. Kiitän lämpimästi kaikkia valtuuskuntamatkalle osallistuneita ja sihteeristöä siitä, että he valmistelivat virailumme niin hyvin. Tämä vaati kovasti työtä ja sihteeristö teki kyllä hienoa työtä, jotta saimme mahdollisimman suuren hyödyn tästä valtuuskuntamatkasta. Ja minä uskon siihen, että tällä matkallamme myös oli merkitystä ja olimme erittäin aktiivisia osallistujia, joten kiitokset, lämpimästi kiitokset kaikille. Siirrytäänpä esityslistalla eteenpäin kohtaan viisi. Kyseessä keskeiset taidot muuttuvassa maailmassa. Koulutus 2010 työohjelman täytäntöönpano. Taustallahan tässä on se, ja asia on esityslistalla tänään siksi, että koordinaattorit 26. tammikuuta päättivät, että kulttuuri valiokunta, joka sekin on äh, sukupuolten valtavirtaistamisesta vastuussa, on nimennyt äh, tähän erityisen jäsenen ja me pyydämme nyt, että Rouva Hannibal kokoa yhteen meidän tarkistuksemme kulttuurivaliokunnan ehdotukseen. Rouva Hannibal on nyt ehdottanut kuutta tarkistusta ja nyt meillä on tilaisuus kuulla rouva Hannibalilta näistä kuudesta tarkistuksesta. Tässähän on tarkoituksena nyt se, että tänään äänestämme näistä kuudesta tarkistuksesta, katsomme hyväksyykö valiokunta nämä tarkistukset niin, että voimme toimittaa ne sitten kulttuurivaliokunnalle. Joten Rova Hannibal, tervetuloa kokoukseen ja nyt saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Hello. Sorry, sorry I was late. Olen pahoillani, että olen myöhässä. Ihan parilla minuutilla halusin selvittää näitä tarkistuksia, mistä niissä oikein on kysymys. Tiedätte varmasti, että tämä mietintö äh, ottaa huomioon äh, koulutus 2010 työohjelman äh, vertailukohdat ja oikeastaan näihin tavoitteisiin ei ole päästy. Ja sen takia meidän täytyy nyt tarkastella vähän, että mikä meni pieleen ja kuinka voisimme pyrkiä paremmin edistymään tässä asiassa. Ja tämä onkin syy siihen, että olen esittänyt näitä tarkistuksia. Kuten tiedätte, olen tuolla kulttuurivaliokunnassa ja olen siellä myöskin ko- koordinaattorina ja senpä takia pidin tärkeänä, että minä tähän työhön tartun. Minä myöskin tuolla valiokunnassa olen vastuussa tasa, sukupuolten valtavirtaistamiskysymyksestä ja senpä takia olen nämä tarkistukset esittänyt. On tarkoituksena siis vahvistaa sitä, mistä olemme keskustelleet ja haluan erityisesti korostaa koulutuksen merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä pitkällä aikavälillä ja erityisesti parantaa naisten asemaa sellaisilla aloilla, joissa he ovat aliedustettuina. Ja äh, tiedämme, että naisten työllisyysaste on alempi kuin miehillä esimerkiksi. Ja toivon mukaan valiokunta on samaa mieltä siitä, että jos vain olisi mahdollista, niin voisimme pyrkiä sosiaalisen kohesion kestävään kasvuun, mutta samanaikaisesti saada myöskin lisää naisia työmarkkinoille ja taata se, että naiset eivät jää tietyltä sektorilta sivuun. Ja sen takia nämä tarkistukset on nyt laadittu ja toivon mukaan saan teiltä tuen näille tarkistuksille. Tack, Mrs. Hannibal. Kiitokset, rouva Hannibal. Mielestäni tämä työskentelytapa on aivan erinomainen. Näin valiokunnan jäsenet toimivat myös muissa valiokunnissa ja näin voidaan todella mm, oma vastuualueeseen kuuluvia tärkeitä kysymyksiä nostaa esiin. Joten lämpimät kiitokset Roa Hannibal tästä tehdystä työstä. Onko huomioita, kommentteja? Ei, joten voinemme äänestää näistä muutosesityksistä. Tässä kohta 4a, äänet puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten tarkistus kolme puolesta, ty- vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Kiitokset. Kiitos rouva Hannibal. Näin hyväksyimme nämä ehdotetut muutosesitykset ja ne tullaan nyt toimittamaan kulttuurivaliokunnalle. Seuraava esityslistan kohta on kohta kuusi taloudellisen taantuman ja rahoituskriisin sukupuoleen liittyvät näkökohdat. Koordinaattorit päättivät oma-aloite mietinnön tekemisestä ja meidän esittelijämme on herra Romeva, joka on todella vastuussa tästä aiheesta. Ja tänään meillä on tilaisuus ensimmäiseen keskusteluun. Ja mitä aikatauluun tulee, on ehdotettu, että 23. maaliskuuta olisi määräaika tarkistusten jättämiselle ja 3.4. toukokuuta äänestettäisiin täällä valiokunnassa ja toivottavasti asia käsiteltäisiin sitten kesäkuun täysistunnossa. Ja nyt haluan mielelläni kuulla esittelijää, joka saa puheenvuoron. Herra Romeva, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä on varmasti yksi sellaisia teemoja, jota pitäisi ähm, käsitellä, koska valitettavasti emme ole sitä aikaisemmin käsitelleet, koska nyt kun tästä asiasta keskustelemme, niin ei pelkästään vain kysymys ole siitä, että kriisi alkaa olla jo takana päin, vaan voidaan sanoa, että koska meillä ei ole ollut mitään tiettyä mahdollisuutta katsoa sukupuolikysymyksiä sinällään, kun ajatellaan sitä vastuuta, joka kriisistä on ollut, ja toisaalta taas sitten sitä, mitkä ovat seuraukset ja sitä, että kuinka olisi voitu vaikuttaa kriisistä pois pääsemiseen, mitä mahdollisuuksia ja mitä äh, investointia olisi voinut olla, niin että olisi tällä tavalla katsottu tätä asiaa tätä kautta. Tämä äh, mietintö pyrkii nyt täyttämään aukon, täyttämään tyhjiön niin analyysiltaan kuin myöskin ehdotuksiltaan. Ja jos nyt analysoidaan ei nyt pelkästään täysin tyhjentävästi, erilaisia lehtiartikkeleita, joita viime kuukausien aikana on kriisistä kirjoitettu, niin selvästi huomataan kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä taantuma on vaikuttanut erityisesti sellaisiin sektoreihin, lehdistön mukaan sellaisiin sektoreihin, jotka pääosan osin ovat juuri sellaisia, jossa miehet ovat pääasiallisena työvoimana. Ja toisekseen mitä tulee sellaisiin toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty, niin on suuri riski, että julkisten varojen leikkaaminen, joka tietysti myöskin vaikuttaa näihin sukupuolikysymyksiin, niin se vaikuttaa erityisesti juuri naisiin tässä nykyisessä tilanteessa, jossa monet maamme ovat. Tämä oli siis ensimmäinen huomioni tähän asiaan. Ja näin ollen, jos nyt sitten lähdetään kahta asiaa analysoimaan, niin voimme huomata, että että tässä ensimmäisessä asiassa varsinkin selvästi tästä puuttuu analyysi siitä, kuinka kriisi vaikuttaa ei niihin sektoreihin, jotka suoranaisesti ovat tulleet mainituiksi, ja jos se kysymys on tietyistä tehtaista, jotka valmistavat vaikkapa auto osia, tai joissakin maissa erityisesti, voidaan vaikka puhua vaikka Espanjasta, niin erityisesti rakennusalasta, koska nämä ovat sellaisia aloja, joissa miehet ovat valta osin työvoimana, vaan että pitäisi puhua myöskin sellaista sektoreista, jotka hyvin selvästi ovat naisvaltaisia, koska tietysti myöskin, kun ajatellaan tiettyjä sopimuksia, joita tehdään, niin tietysti myöskin tältä osin julkisten varojen leikkaamiset vaikuttavat suoraan naisten työhön ja näihin sektoriin, joissa naiset työskentelevät, ja myöskin kenties tällainen ketjureaktio, jonka kriisi on aiheuttanut jossain vaiheessa, varmastikin vaikuttaa naisiin myöskin, ja tätä ei ollenkaan voida käsitellä samoin termein kuin miesten työtä. Tässä tarkoitus on myöskin tarkoitus ikään kuin käyttää hyväksi äskettäin äh, Baskimassa äh, toteutettua matkaa, jonka kalastusvaliokunnan valtuuskunta teki. Ja meillä on aika äh, äskettäisiä tietoja siis juuri tältä sektorilta. Aivan loogisesti tietystikin kalastusala pyrkii taantuman aikana löytämään uusia ratkaisuja. Ja me kävimme tuolla kokouksissa, ähm, jossa puhuttiin sellaisista naisten järjestämistä äh, elimistä tai organisaatioista, jotka toimivat ikään kuin äh, korjaajina, kun verkot äh, hajoavat ja heidän työnsä on varsin kovaa, mutta hyvin tärkeää. Ja heitä pidetään kuitenkin tämän sektorin osana. Ja kun sitten pitäisi saada julkisia tukia, jos kysymys on vaikkapa jostakin siirtymäajoista, niin heitä ei kuitenkaan pidetä tällaisen työn tekijöinä tasavertaisina koska äh, he eivät ikään kuin ole osa kalastunnalla, mutta toisaalta he ovat hyvin tärkeitä kalastajille. Muutoin he eivät voi jatkaa työtänsä, eivät nämä naiset tee omaa osansa. Ja tällä tavalla siis naisten työn näkymättömyys taattuman aikana on asia, jota ei ole tunnustettu ja itse asiassa tällä on paljon suurempi merkitys kuin mitä ollaan ajateltukaan varsin monilla aloilla, joissa äh, suoranaisesti sitten taas on äh, ensisijainen vaikutus, mutta Äh, jos nyt sitten äh, ajatellaan tätä ongelmaa, niin äh, uskon, että myöskin tätä kautta tätä voidaan ratkoa. Mutta jos on tällainen ikään kuin kätketty sektori, niin ei ole kuitenkaan mitään mahdollisuutta auttaa sitä julkisin varoin. Ja mielestäni nämä ovat sellaisia elementtejä, joita sieltä tarkastella tarkemmin näkyvyys, tällainen työnteko, joka monasti on naisvaltaista ja joka on sidoksissa sellaisiin sektoreihin, jotka näkyvät ensisijaisesti olevan miesvaltaisia, mutta joita ei kuitenkaan pidetä yhtä tärkeänä kuin miesten työtä ja eikä mitä pidetä myöskään näihin sektorin suoranaisesti kuuluvana, että tämä on tärkeä asia. Ja sitten mietitäänpä tämän taantuman vastuukysymyksiä. Kuka on siitä vastuussa? No tietysti rahoitusalan analyysi on varsin äh, tärkeä seikka. Ja voidaan todeta, että myöskin rahoitussektori on äh, täysin perinpohjin miesvaltainen ala. Me toteutimme tuossa pienen äh, tutkimuksen tai oikeastaan vain kokosimme tiettyjä tietoja. Ja Euroopassa esimerkiksi kaikkein tärkeimmät tai kolme tärkeintä rahoituslaitosta EIP, EI, P ja EIR ovat miesten johtamia, mutta kun ajatellaan tärkeimpiä johtokuntia vain, niin 17 prosenttia näistä johtokunnista on sellaisia, joissa on naisia. Ja senpä takia on selkeä ero siinä, kuinka naiset ovat mukana näissä korkeissa rahoitusalan Äh, johtotehtävissä. Äh, mutta sitten on mentävä vielä syvemmälle ja äh, tässä voidaan tietysti aina vitsaillekin, jos Lehman Brothers olisi ollut Lehman Sisters, niin saattaa olla, että kriisin vaikutukset eivät olisi olleet aivan samankaltaisia. Ja jos nyt sitten palataan vielä näihin erilaisiin taloudellisiin analyyseihin, joita eri näkemysten kautta olemme saaneet ja tutkimusten kautta olemme saaneet, niin voidaan todeta, että nämä pankit joissa eniten oli tasa-arvoa kärsivät vähiten kriisistä kuin ne, joissa tasa-arvoa oli vähiten ja joissa oli siis vähemmän naisia kuin miesiä. Ja no mitä tämä sitten tarkoittaa? No uskon, että tämä ainakin ansaitsee tulla mainituksi ja otetuksi huomioon. Tärkeää on myöskin ryhtyä sellaisiin toimiin, joiden kautta voitaisiin edistää äh, ja näin olemme jo tehneetkin, mutta erityisesti tässä asiassa olisi todella edistettävä tasa-arvoa äh, myöskin niin sanotuissa sääntelyelimissä, äh, sellaisissa elimissä, joilla on niin poliittista kuin taloudellista valtaa ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. On joitakin mielenkiintoisia välineitä ja toimia, joita voitaisiin ottaa esimerkiksi tässä, ja ne mainitaan tässä mietinnössä, esimerkiksi Islanti juuri. Islannissahan Äh, selvästi äh, otettiin äh, tasa arvokeinoksi päästä kriisistä ulos ja päätöksenteossa. Ja myöskin esimerkiksi Norjassa korkeissa yrityselimissä täytyy olla 40 prosenttia naisia. Siis on hyvin mielenkiintoista tarkastella sitä, äh, missä vastuu piilee ja pyrkiä myöskin tarttumaan äh, näiden kriisien, äh, niin rahoitus- kuin talouskriisinkin syihin ja ytimiin. Ja vielä viimeinen huomio, jonka haluaisin teille nyt esittää. Mitä tulee tällaisiin korjaaviin toimii, niin joissakin tilanteissa kysymys on korjaavista toimista, joissakin tilanteissa niiden pitäisi olla sellaisesta erityisestä investoinnista, jolla päästään kriisistä ulos ja jolla pyritään luomaan uudet olosuhteet niin sosiotaloudellisesti kuin muutenkin, jotta voitaisiin luoda uuden mallin eh, talous- ja sosiaalimallin pohja. Ja äh, tähän liittyy jotakin huomioita. Ensinnäkin on varmasti hyvin tärkeää, erityisesti kun keskustellaan niin eh, sanotu, sanotu, kun keskustellaan tällaisista mm, mahdollisuuksista tai markkinaraosta, ikään kuin eh, mahdollisuudesta löydä työpaikkoja, on hyvin ilmeistä, että aika mielenkiintoista kiintoisella ja tarpeellisellakin tavalla on kiinnitettä huomiota näihin niin sanottuihin vihreiden työpaikkojen eh, luomismahdollisuuksiin ja äh, erityisesti siihen, että nyt voitaisiin äh, investoida juuri tämän tyyppisen työn lisäämiseen. Ja tällä voisi olla suora side puhtaisiin äh, uudistuviin energiavaroihin ja myöskin hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Tämä on hyvin tärkeää, mutta samanaikaisesti ottaa huomioon myöskin se, että jos tämä toteutetaan tällaisella täydentävällä tavalla, niin että ettei nyt pelkästään vaikuteta mukaan, vaan että todella edistetään sitä, että naisia on varmasti mukana ja erityisesti tasa-arvo otetaan huomioon juuri tällä alalla työpaikkojen luomisessa, niin uskon, että voimme ehkä myöskin toistaa ne sellaiset virheet, joita teimme tuon aikaisemman kriisin aikaisin. Jos liikaa äh, nyt äh, lähdetään investoimaan näille aloille, jotka ovat ikään kuin tällä tavalla maskuliinisia, maskuliinivaltaisia, ja äh, senpä takia uskon, että meidän pitäisi tässä tarkkailla joitakin sellaisia ongelmia, joita kenties aikaisemmin prosessissa on tehty. Äh, No on totta kuitenkin, että äh, tähän asiaan täytyy kiinnittää huomioon, mutta sukupuoli äh, keskitetyllä tavalla koska on myöskin toinen mahdollisuus olemassa, jota ei pidä unohtaa. Äh, investointi toisille aloille, joissa on jo olemassa selkeästi naisylivoima, että arvostettaisiin ja käytettäisiin hyväksi tällaisia aloja, joissa on jo paljon naisia työssä. Ja äh, uskon, että tältä osin, ähm, äh, tältä osin nämä eh, ehdotuksemme eh, varmastikin, eh, varmastikin voisivat myöskin auttaa Euroopan unionin instituutioita, erityisesti juuri neuvostoa tai komissiota. Siis otet, todella arvostettaisiin ja käytettiin hyväksi näitä julkisen sektorin aloja, jotta sille annettaisiin lisää arvostusta, esimerkiksi vaikkapa juuri hoitoala. Ja äh, samalla voitaisiin myöskin investoida niin sanottuun sosiaaliseen infrastruktuuriin, koska uskon, että tämä voi luoda uusia mahdollisuuksia ja ainakin korjata äh, joitakin sellaisia eroavaisuuksia, joita äh, työmarkkinoilla on olemassa. Näin ollen ja tässä siis joton, jo, lopun, lopuksi tästä vielä yhteenveto tästä esityksestä, niin, niin tietystikin meillähän on täällä parlamentissa tämä valiokunta, joka tietysti keskittelee tämän talouskriisin ja rahoituskriisin vaikutuksia, mutta meillä on tietysti myöskin tällä naisten asian valiokunnassa mahdollisuus tuoda oma kortemme kekoon, tehdä ehdotuksia ja esittää ajatuksia, jotka voisivat omalta osaltaan auttaa äh, siinä, että kriisin jälkeen nyt voitaisiin jotakin sellaisia rakenteellisia ongelmia korjata, jotka tähän kriisiin johtivat. Jos nyt tähän äh, tilaisuuteen emme tartu, niin saattaa olla, että kärsimykset lisääntyvät ja että näistä kielteistä vaikutuksista kärsitään enemmän. Äh, uskon, että tämä on hyvin tärkeä seikka. Ja tämä kriisi on ollut erityisen vaikea naisille ja voitaisiin sanoa, äh, tavallaan, että äh, on hyvä huomata samassa yhteydessä, että naisia on entistä enemmän ähm, tuolla työmarkkinoilla. Ja näin ollen äh, tästä talouskriisistä naiset sitten äh, ovat kärsineet juuri enemmän ja kipeämmin, koska he ovat ikään kuin haavoittuvaisempia ja hauraampia ja heidän turvattomuutensa työmarkkinoilla niin juridisesti kuin muutoinkin, kun ajatellaan vaikkapa sopimuksia, joita he joutuvat tekemään, niin se on varmasti paljon suurempi ja sen takia he joutuvat kärsimään ei pelkästään ammatillisessa, vaan myöskin yksityiselämässään. Ja nämä ovat sellaisia elementtejä, jotka varmastikin olisi hyvä ottaa huomioon ja sisällyttää tähän 2020-agendaan. Ja mielestäni ne puuttuvat tästä agendasta ja uskon, että komission kanssa voisimme tehdä yhteistyötä, jotta nämä asiat voitaisiin sinne ottaa mukaan ja että ongelmettaisiin, että ymmärrettäisiin, mikä tämän ongelman laajuus, mutta samalla tuotaisiin myöskin ratkaisuehdotuksia. Yes. Uh. No temos... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja varjoesittelijänä ehkäpä voisin itse sanoa muutaman sanan tähän oma aloite mietintöön liittyen. Kyse on tärkeästä ja äärimmäisen ajankohtaisesta aiheesta esittelijä jo totesikin, että tämä kriisi on pääasiallisesti miesten aikaansaannosta ja hän totesi, että näissä merkittävissä rahoitusinstituuteissa naisten osuus on todella pieni ja paitsi näin kansainvälisesti myös 27 jäsenvaltiossa voidaan todeta, että naiset ovat erittäin aliedustettuina pankeissa yhdessäkään 27 jäsenvaltion keskuspankissa ei ole naista johdossa. Kaikki keskuspankkijohtajat ovat miehiä. Samoin on totta, että naiset ovat tämän kriisin pääasiallisia uhreja, sillä useimmiten äh, he, tai useammin kuin miehet he ovat ää, äh, äh, lyhytaikaisissa työsuhteissa, epävarmoissa työsuhteissa ja mitä tulee päätöksentekoon, ähm, rahoitus ja finanssialalla, niin äh, naiset eivät ole mukana päätöksenteossa ja samoin äh, palkkakuilu naisten ja miesten välillä on suorastaan kasvanut 17,6 prosenttia tällä hetkellä. Kaksi vuotta sitten nämä äh, kuilu oli vielä 15 prosenttia, eli se on todella kasvanut. Ja nyt täytyykin pohtia, miten naiset voisivat löytää nyt ulospääsyn tästä kriisistä. Yhtäältä täytyy tietenkin katsoa tätä, mutta toisaalta myös sitä, miten naiset voisivat antaa panoksensa kriisin päihittämiseksi. Ja on hyvin tärkeää, että otetaan myös huomioon julkaistut tutkimukset, jotka ovat osoittaneet, että ne yritykset, joissa johtavissa tehtävissä on enemmän naisia, ovat saaneet parempia tuloksia. Siis niiden pörssi, näiden yritysten pörssiarvot, jos nyt ovat pörssinoteerattuja, niin näiden yritysten pörssiarvot ovat paremmat ja samoin liikevaihto on parempi. 70, tulokset ovat 70-85 prosenttia parempia kuin miesjohtoisissa yrityksissä. Nämä tutkimukset ovat erittäin uskottavien tahojen tekemiä. Esimerkiksi vuonna 2007 Catalyst teki tutkimuksen, joka oli tuloksiltaan tämän suuntainen. On myös muita tutkimuksia, jotka osoittavat, että koko yhteiskunta hyötyy, kun naiset investoivat perheen nimissä, sillä naiset investoivat enemmän esimerkiksi lasten koulutukseen, enemmän kuin miehet, niin lasten akateemiseen koulutukseen kuin ammatilliseen koulutukseenkin, ja osallistuvat voimakkaasti myös perheen talousarvion valmisteluun ja perheen menojen valmisteluun. Vielä yksi huomio. Esimerkki Norjasta, mutta myös Ranskasta on esimerkkejä. Tällä hetkellähän Ranska on hyväksymässä 40 prosentin kiinteä yhtiön, julkisten yritysten hallintoneuvostoihin ja pörssinoterattujen yritysten hallintoneuvostoihin. Eli kyse on kiintiöstä paitsi politiikassa myös talouselämässä. Ja lopuksi vielä kun otetaan huomioon 2020 strategia, jossa pohditaan uusia polkuja, joita voitaisiin kulkea, jossa todetaan, että tarvitaan todellinen talouden paradigman muutos. Ja tässä yhteydessä naiset ja heidän osallistumisensa on otettava entistä paremmin huomioon ja uuden talouspolitiikan vaikutukset juuri naisiin on tutkittava entistä paremmin. Ei millään politiikan alalla ole samoja vaikutuksia miehiin ja naisiin. Poliittiset toimet ja päätökset vaikuttavat eri tavoin miehiin ja naisiin, ja tämä täytyy myös 2020-strategiassa ottaa huomioon. Tämä on erinomainen tilaisuus meille nyt saada aikaan todellinen muutos, mitä tulee naisten osallistumiseen ja naisten rooliin Euroopan unionin talouskehityksen suhteen, niin tosiaan unionin kuin koko maailmankin. No niin, nyt täällä on muitakin puheenvuoropyyntöjä. Öö, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Beaucoup choses. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia asioita ja haluaisin kiittää herra Romevaa ja rouva Estrelaa ähm, niistä täydennyksistä, joita he esittivät, koska monet aiheista, perusaiheista, niitä on tässä käsitelty. Ennen kaikkea sanoitte Rova Estrela aivan äsken, että tässähän on kysymys esimerkiksi naisten poissaolosta täydellisesti tai näkymättömyydestä tietyissä, tietyissä vastuullisissa asemissa sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa. Puhuitte myös prosentteina palkkaeroista. Minä haluaisin, että tämä hyvin konkreettisesti tässä vuoden mittaan tulisi esiin, koska jotta nainen voisi saada saman palkan kuin mies, ensimmäinen, ensimmäistä tai 31. naisen on tehtävä työtä 26. maaliskuuta saakka seuraavaan vuoteen. Siis käytännössä, rouva puheenjohtaja, siis kolmannes vuosi kauemmin. Neljännes vuosi. Qui se creuse? Neljännes vuosi kauemmin. Siis jos ajatellaan palkkaeroa. Minä en ymmärrä siis tätä kaikkea feministisesti, vaan tosiaan ajattelen tasa-arvosta ja kansalaisia. Samanlaista, sama työ, sama palkka. Ja tämä kriisi, joka saa naiset kärsimään enemmän kuin miehet, siis meidän pitää olla huomattavasti aktiivisempia tämän kriisin edessä. Siis tämä palkkaero on myös tärkeä. Siis meidän täytyy todella asettaa hyvin selkeät tavoitteet. Olette esimerkiksi, ja tämähän on jo osittain olemassakin, olette esimerkiksi kehottaneet, että me analysoisimme miesten ja naisten tilastoja, koska siinä on tehtävää tai siinä voimme tehdä jotain, on men, mentävä paljon pidemmälle ennen kaikkea mitä palkkaeroihin tulee. Siis koska naiset eivät enää voi sietää sitä, että heitä tällä tavalla palkoissa kohdellaan. Ja minulle tämä on perusasia ja, ja sitä en löydä mietinnöstänne herra Romeva ja sen haluaisin nähdä. Siis perusongelma on se, että naisilla on enemmän tutkintoja kuin miehillä ja kaikki tilastot osoittavat tämän ja olemme esimerkiksi Sedefopin kanssa tehneet tästä aiheesta työtä ja myös muidenkin rakenteiden kanssa. Naisten koulutustaso on korkeampi kuin miesten. Milloin, miten sitten voidaan tosiaan selittää se, mikä kuulen, että kriisissä naisella on osa-aikatyötä, esimerkiksi, siis voidaan sanoa, että juridisesti heidän asemansa on heikompi, kun toisaalta heidän koulutustasonsa on parempi. Siis tässä ongelma, jonka haluaisin, hyvä herra, nähdä mietinnössänne, koska tähän, tähän kohtaan meidän on hyökättävä. Ja mitä kriisiin tulee, niin se mielestäni on hyvin vahva ilmaisiin, ilmaisiin jonka pitäisi meidät johdattaa tosiaan ongelman juurille, jos emme tee sitä nyt tässä 2020 strategiassa. E, okei, okay, me puhumme kauniisti eri kokouksissa, mutta emme halua kuitenkaan muuttaa kaikkea tätä toiminnaksi. Joten haluaisin todella, että tämä ongelma, jossa on kysymys koulutustason ja työllisyystason suhteesta, sitä tosiaan käsiteltäisiin tässä työssä. Ja näin ollen siitä seuraa, että haluaisin nähdä, että myös toistakin ongelmaa käsiteltäisiin tässä. Ja tässä on kysymys taistelusta, jota kutsutaan que soit les femmes, soit la société. Lasikatoksi, jos ajatellaan yhteiskuntaa ja siis eh, sen sijaan, että vastuullisia etsittäisiin, niin mielestäni on kysymys rat, pikemminkin ratkaisuista. On kysymys siitä, että saadaan aikaan edistystä, olipa jopa yksityisellä uralla tai sitten julkishallinnossa koska mitä tulee tähän lasikattotaisteluun koulutuksessa, elinikäisessä oppimisessa, jos ei tehdä tätä muualla kuin tavallisessa koulutusjärjestelmässä, niin vasta sitten kun meillä on lapsenlapsia, niin heidän kohdallaan voimme nähdä tuloksia. Siis meidän täytyy olla aktiivisempia strategiassa, 2020 strategiassa ja siis mitä elinikäiseen koulutukseen tulee, niin meidän pitäisi sen suhteen tehdä toimia siten, että naiset vapautuisivat tahdossaan mennä pidemmälle. Ja tilastothan osoittavat tämän, en halua sen kummemmin tätä selitellä, mutta ymmärrätte varmasti mistä on kysymys. Ja siis tässähän on kysymys sellaisesta aiheesta, joka on tärkeä. Ja kolmas kohta sitten, jonka haluaisin nähdä tässä mietinnössä – en sitä löydä siitä ainakaan siten kuin ymmärrän itse tämän. Minä haluaisin sanoa, että julkissektori on tässä esimerkkinä. Rova Estoella sanoi juuri, että Ranskassa aiotaan asettaa kiintiöitä, eh, eli 40 prosenttia. Eh, mutta se on hyvä ajatus se on, mutta miksi meidän pitää muilta odottaa sitä, mitä me tehdä yksi? Miksi yksityissektorilta odotetaan sellaista, mitä julkissektori ei tee. Julkissektorilla on paljon naisia ja tunnen hyvin sen. Ja sitten kun tosiaan katsotaan vastuullisia sektoreita, niin silloin naiset hä- hä- häviävät. Siis jos ajatellaan hierarkioita. Siis julkissektori voisi osoittaa että olla esimerkkinä, se on kolmas toivomukseni ja toivon, että myös 2020 strategiassa voisi olla mukana tämä tavoite. Ja neljäs kohta on sitten tunnustus. Ja tässä on kysymys siis kiintiöistä. Minun on sanottava teille, että Ranska on päättänyt kiintiöistä politiikassa, ja minä olin tässä hyvin, en sanoisin epäilevällä kannalla, koska kiintiöthän merkitsevät, että on olemassa jonkunnäköinen suojamuuri sellaiselle kategorialle, joka siinä tilanteessa vaikuttaa heikolta. Ja mitä tulee sitten, siis jos on samanlaiset pätevyydet, sama osaamistaso, niin silloin pitäisi olla sama paikka myös. Mutta tästä on noin kymmenisen vuotta kulunut. Ja mitä sitten tulee varautumiseen, niin minun on sanottava, että tähän talouskriisiin, niin kiintiöt kuitenkin edistävät tasa-arvoa, mutta tämä ei riitä, koska emme saa jäädä pelkästään kiintiöjärjestelmiin, koska kuuntelen, kuulen aivan liian useiden ihmisten sanovan, että naiset eivät ole päteviä, mutta kuitenkin heidät laitetaan sitten kakkosen ja koska näen tosiaan osaavia naisia, siksi tämä häiritsee minua. Ja siis sellaisia naisia, jotka tosiaan vapautuvat, jotta he voivat olla sitten siis sellaisilla paikoilla, joita he ansaitsevat. Sellaisia en näe paljon. Siis kiintiöt eivät pelkästään riitä, mutta todellisessa politiikassa kiintiöt ja tietyt kannustimet, siis kaikki tämähän voisi olla tietysti yksi tapa mennä eteenpäin, mutta ei pelkästään riittävä. Ja viimeinen kohta sitten, se on sellainen asia, jossa meidän täytyy olla huomattavasti valppaampia kaikkien, koska se sanotaan, siitä puhutaan, mutta emme tee mitään. Ja tässä on kysymys perhe- ja työelämän yhdistämisestä. Ja haluaisin tosiaan 2020 tavoitteissa nähdä sen todellisen kannustimen, jota me pidämme siis tärkeänä, mitä tulee nimenomaan työ- ja perheelämän yhdistämiseen. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi eh, Roa Blom. Mult, eh, doamna președintă, eh, vreau să-l felicit pe... Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää tehdystä työstä. Tässä on todella paljon hyviä huomioita tässä mietinnössä. Olen iloinen siitä, että parlamentti on ottanut ohjat omiin käsinsä ja tämän mietinnön laittanut talulle. Minä tuen täysin kollega Estrelaa, mutta myöskin Rova Schachtieta. Ja haluaisin vain sanoa, että tietysti tasaveroiset mahdollisuudet on asia, jota on puolustettava ja sen on oltava sen on löydettävä paikkansa tuossa 2020 strategiassa. Talouskriisin sosiaaliset vaikutukset tuntuvat naisissa erityisen kipeästi, erityisesti kun ajatellaan pääsyä työmarkkinoille. Ja olen täysin samaa mieltä, että julkisen sektorin pitäisi olla tässä esimerkkinä, mitä tulee tasavertaisuuteen. Haluaisin kertoa esimerkin. Romaniassa monet työpaikkojen leikkaukset ovat nyt edessä ja kyseessä ovat sektorit, joissa naiset ovat pääosassa työntekijöinä. 25 prosenttia tulevista työpaikka, työpaikkojen irtisanomisesta kohdistuvat naisiin ja Uskon, että myöskin muita vastaavia tilanteita on muuallakin. Senpä takia mielestäni tässä mietinnössä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota jäsenvaltioiden tilanteisiin tässä asiassa. Toisin sanoen, jos julkisella sektorilla työpaikkoja vähennetään, niin kaikkein tärkeimpänä kriteerinä, kun näitä työpaikkoja lähdetään vähentämään, niin pitäisi olla se, että otetaan huomioon se, että jos naiset ovat ainoita leivän ansaitsijoita perheessä, heitä ei pitäisi erottaa Romaniassa instituutiot, joiden pitäisi puolustaa tasaverosta kohtelua, sukupuolten tasa-arvoa, erityisesti se virasto, joka käsittelee perheväkivaltaa, niin ne ovat aivan aliresurssoituja. Niissä on liian vähän resursseja, eikä pelkästään vain tämä ole ongelmana, vaan itse asiassa koko tämä virasto on toisen julkisen elimen nialaisema ja se on kadonnut lähes kokonaan kartalta. Jos todella haluamme tasaveroista kohtelua, niin ja jos haluamme edistää tasa-arvoa, meidän täytyisi pitää huolta siitä, että instituutiot, joiden pitäisi puolustaa naisten oikeuksia, voisivat toimia tehokkaasti. Ja ihan viimeisenä kohtana, ei kuitenkaan vähimpänä, haluaisin sanoa, että Tämän taantumajakson aikana tarvitsemme investointeja ja tämä onkin kuultu useasti. Uskon, että meidän pitäisi viitata voimakkaammin naisten osallistumiseen taloudelliseen toimintaan, erityisesti kun kysymys on luototuksesta tai rahoitusohjelmista – siitä, että parannetaan vaikkapa energiatehokkuutta tai energia, uusiutuvan energian hankkeita. Mielestäni näiden varojen pitäisi olla myöskin naisten ulottuvilla, kun ajatellaan vaikkapa kotitalouksien tarpeita. Ja tämä voisi olla yksi hyvä ehdotus ottaa huomioon. Tähän haluaisin päättää kommenttini. Ja toivon mukaan, että huhtikuussa vai milloin se tarkistusten jättämisen määräaika nyt olikaan, mutta toivon mukaan vielä löydämme lisää elementtejä tästä mietinnöstä. Kiitoksia ja seuraavaksi Rova Korba, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin eli yhtyä kollegoihin, siis me tarvitsemme myönteistä syrjintää niin, että tosiaan naisia saataisiin enemmän johtoasemiin. perussopimusvaliokunnan eh, varapuheenjohtajana haluaisin ehdottaa, että tosiaan tehtäisiin mietintö tässä suhteessa tasa-arvosta ja toivon tosiaan, että EPP-ryhmä tukisi meitä viime lainsäädäntökaudella. Se ei niin tehnyt. Olen pahoillani, että olen myöhässä, koska kuuntelin herra Fosakossin kuulemista, koska hänestä tulee bizottságnak, hogy segítette ezt a munkát. Perustuslaki tuomioistuimen jäsen. Mitä sitten tähän mietintöön tulee, niin on erittäin tärkeää, että herra Romeva, joka on tehnyt työtä asiassa kauan, että hän keskittyy oikeisiin asioihin. Mielestäni se on hyvin tasapainoinen mietintö ja siinä otetaan sellaisia asioita, joista me olemme tietoisia, mutta kansalaisten pitäisi myös tietää, että mie- naiset suhtautuvat eri tavoilla riskeihin, tekevät päätöksiä eri tavoin. Ja että painotamme enemmän järkeviä päätöksiä. Ja mehän piitteen, haluamme siis asioita tehtävän pidemmällä aikavälillä. 80 prosenttia miehistä menetti työpaikkansa. Mitä tulee esimerkiksi rahoitussektoriin, autosektoriin, autoteollisuuteen, kriisihän koetteli eniten näitä sektoreita, joita miehet no, johtivat. Jos katsotaan tilastoja, niin nähdään, että kaksi pankkia selviytyi. Yksi oli sellainen pankki, jossa johto koostui naisista, ja toinen oli sellainen, jonka johtokunnassa oli enemmän naisia. Mitä tähän lasikattoon tulee, niin sitä on käsiteltävä ilmiönä ja seikkaa on myös, että meidän on kurottava palkkaero umpeen. Vuonna 2007, joka oli tasa-arvon vuosi, niin tosiaan Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlaa vietimme silloin, ja silloin sitten puhuttiin siitä, että pitäisi olla sama palkka samasta työstä, siis tätä periaatetta korostettiin, ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia ja meitä itseämmekin siitä, että mietinnössä on sanottu, että jos asiat jatkuvat kuten nyt, niin tarvitsemme 70 vuotta ennen kuin palkkaero on kuroutunut umpeen. Siis tätä prosessia on tavalla tai toisella vauhditettava. Vuoteen 2007 verrattuna, siis nyt vuonna 2010, naisten pitäisi tehdä 60 päivää enemmän työtä samasta palkasta. Mutta jos... Siis tässähän jos naisella ei ole lapsia, niin tämä ero saattaa olla 8 prosenttia korkeampi. Ja siis jos lapsia on enemmän, niin sitten saman palkan edestä joutuu tekemään kolmesta neljään kuukautta kauemmin työtä. On tärkeää myös, että tässä mainitaan kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, jotka on kaikki saatava mukaan paljon näkyvämmin. Ja me emme saa unohtaa liioin Eurostatin tilastoja. Jos niitä niihin suhtaudutaan vakavasti, niin tarvitsemme tosiaan poliittista tahtoa ottaa huomioon tämä tilasto, nämä tilastot. Ja uskon, että valiokunnalla on tätä tahtoa tuen mietintöä ja haluaisin onnitella esittelijää. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron pöytänyt Rova Luling. Kiitos Rova puheenjohtaja. Olen vähän hämmästynyt tästä kielteisestä sävystä äh, tässä mietintöluonnoksessa. Tässä on paljon yleistyksiä, jotka mielestäni eivät ole oikein perusteltuja. Mielestäni esittelijä näkee tuossa juustossa pelkästään reikiä. Esimerkiksi johdantosan kappaleessa C yllätykseksi lukee, että yleisön alan ekonomistit, no mitä tämä oikein mahtaa tarkoittaa, ovat huomanneet, että luotonannon kiristyminen on ollut miesten aiheuttamaa. Ja että miehet ovat päättäneet, no, kulkas nyt, rahoitusalallahan on kyllä myöskin naisia. Ei tällaisia syytöksiä pidä tehdä, vaan mitä sanotaan, kokonaiset sektorit Äh, äh, ovat tässä toimineet. mikä takia nyt tässä surmilla osataan juuri miehiä? Sitten toisessa Joonatosan kappaleessa tässä sanotaan, että tasa-arvo ovat, no, no, ne on peruutettu tai ainakin ne ovat myöhässä. Noin minun maassani ainakaan tällaista ole tapahtunut mitään tasa-arvotoimia ei ole peruutettu ainakaan tähän mennessä. Että minkä takia tällaisia väitteitä tällä esitellä, koska haluaisin tietää, mikä tässä oikein on pohjana. Jos tämä väite, eh, että esimerkiksi naiset kärsivät muutoksista. No mistä muutoksista ja että he joutuvat sitten ulkopuolelle? Ulkopuolelle mistä tämän kriisin vuoksi? No tämä on tällaista tekstiä, jota pitäisi analysoida vähän tarkemmin ennen kuin sitten lähdetään tällä tavalla naurettavasti nyt mainittelemaan näitä asioita ja tällainen muoto sitten tähän lopullisesti kirjataan. Sitten täällä valitetaan, että julkisella sektorilla on liikaa naisia. No, varmastikin äh, naiset julkisella äh, sektorilla, ainakin minun maassani, heidän tilanteensa on paljon parempi kuin yksityisellä sektorilla työskentelevien naisten. Minkä takia sanotaan, että naiset kärsivät budjettileikkauksista sosiaalisissa palveluissa, terveydessä ja niin poispäin? En oikein tiedä, että missä maassa tällaista olisi jo tehty, mutta jos lähdetään säästämään tietyissä maassa, jossa niitä on tehtävä, niin ei nyt varmastikaan voida lähteä väittämään, että että äh, se olisi osoitettu naisia vastaan. Minä voin sanoa, että julkisella sektorilla naiset ainakin minun maassani eivät ole syrjittyjä, äh, eivät palkaltaan eivätkä myöskään työmarkkinoille pääsyltä, vaan päinvastoin miehet ovat syrjittyjä koulutuksessa, koska äh, aivan liian paljon naisia on koulutuksen piirissä ja uskon, että heille maksetaan palkkaa yhtä paljon kuin miehillekin. Ehkä en tiedä, pitääkö meidän kohta lähteä tukemaan miehiä, jotta saataisiin miehiä tietyille aloille. Esimerkiksi minun maassani pitäisi jo ruveta miettimään sitä, kuinka saataisiin enemmän miestuomareita, koska meillä on ihan valtavan suuri naistuomareiden enemmistö. Ja tämä johtuu siitä, että naiset pärjäävät paljon paremmin tuomarin äh, juridikan opinnoissa ja sitten sijoittuvat paremmin myöskin kentälle. Ja varmastikin uskon, että he julkisessa, äh, julkisella sektorilla myöskin ansaitsevat elantonsa paremmin, kuin nyt he aloittavat yksityisen äh, asianajotoimiston pitämisen. Että tässä pitäisi nyt vähän olla tarkempi näissä asioissa, mitä tänne on kirjattu, vaikkapa, vaikkapa maahanmuuttajatyöntekijöistä. No, onhan niitä eikö heillä ole aivan samat ammatilliset ja sosiaaliset edut kuin muillakin, aivan sama mahdollisuus käyttää terveyspalveluita, että minkä takia tällä lähdetään väittämään tällaisia asioita, että maahanmuuttajat ovat huonommassa asemassa kenties laittomat maahanmuuttamat, mutta kyllä laillisilla maahanmuuttajilla on oikeuksia, niin kuin muillakin, että ei tällaista pidä mennä sanomaan, ja voisin vielä ottaa muitakin huonoja esimerkkejä tästä mietinnöstä niin että uskon, että tässä pitäisi nyt pikkuisen olla tarkempi ennen kuin lähdetään tällaista väittämään, vaikka tuomitsemaan tällä tavalla ja tekemään tällaisia yleistyksiä ja liioittelemaan tavalla, joka ei monessakaan jäsenvaltiossa pidä paikkaansa. Kohdassa 20 esimerkiksi epäröin vähän, että olisi lyöty kaksi luotu, että voitaisiin luoda 2,8 miljoonaa vihreitä työpaikkaa. Hm. Mutta sanotaanpa palkkaeroista pari sanaa. Kyllä, ne ovat olemassa, mutta eivät kaikkialla. Niitä on olemassa keskimäärin ajatellaan, kun ajatellaan tuota kuuluisaa asiakirjaa, jonka Domestiolta saimme naisten kansainvälisen päivän tiimoilta, ja jossa aika yltiöpäisesti puhuttiin tällaisesta peruskirjasta, että komissio lähtee nyt vähentämään vuoteen 2014 mennessä palkkaeroja. No, mehän tiedämme mitä tuosta asiasta äh, direktiivi sanoo. Se on meillä ollut olemassa jo vuodesta 1975, 35 vuotta siis, ja minä mietinkin, että millä instrumenteilla oikein komissio aikoo äh, nyt uusilla instrumenteilla lähteä tätä työtä tekemään, jotta voitaisiin todella soveltaa oikealla tavalla tätä direktiiviä, joka on ihan hyvä direktiivi, koska äh, minun maassani äh, äh, sen kautta minun maassani naiset ovat voineet hyötyä työmarkkinoilla sen ansiosta, mutta naisilla täytyy olla myöskin rohkeutta puolustaa omia oikeuksiansa, koska heillä on näin hieno direktiivi, jossa heidän oikeutensa vahvistetaan. Palkkaerot, kyllä, niitä on, mutta on selvää, että joillakin sektoreilla, ja kysymys on varmasti naisvaltaisista sektoreista, on myöskin mahdollisuuksia palkkojen osalta, jossa palkat ovat siis alhaisempia, mutta ammattiyhdistysten pitäisi myöskin ja työmarkkinaosamuolten pitäisi ja erityisesti yhteisopimusneuvotteluihin osallistuvien ammattiyhdistysten pitäisi tehdä työnsä. Haluaisin tietää, miten komissio tähän suhtautuu ja että nyt väitetään tätä, että vuoteen 2014 mennessä palkkaerot katoavat. Jos tähän pyritään naisten ja miesten välillä, niin tietysti on muistettava, että BKT varmasti nousisi 30 prosentilla. En tiedä, kuka nämä laskelmat mahtaa olla tehnyt, koska tämä kuulostaa nyt pikkuisen liioiteltulta kuitenkin. Mahtaako tämä olla tottakaan? Jos näin olisi, niin sittenhän meillä olisi mitään ongelmia kasvun suhteen äh, talouksissamme, jos näin nyt sitten sattuisi olemaan, mutta en usko, että tämä näin helppoa kuitenkaan on. Ehkä olisi mm, hyvä, että tässä mietinnössä vähän sen kuitenkin myöskin otettaisiin huomioon tämä komission tiedonanto sen sijaan, että nyt lähdettäisiin tällaisia liian heppoisia väitteitä esittelemään, joita nyt ei kaikkia todellakaan voi ottaa vakavasti. Merci, Madame Luling. Kiitokset, Rouva Luling. Nyt voisin kysyä komission edustajilta, haluatko he osallistua tähän keskusteluun? No. Eivätpä näytä haluavan. Joten esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Todella tämä oli siis ensimmäinen keskustelu ja näin ollen tarkistusten kautta saamme sitten tilaisuuden tehdä muutoksia ja ehkäpä korjata joitain kysymyksiä ja varmaankin myös tehdä lisäyksiä ähm, puutteisiin, joita alkuperäisessä tekstissä ehkä on. Mutta yhteenvetona voisin ehkä todeta seuraavaa. Niin, kaksi asiaa, joita en ehkä korostanut tarpeeksi alkupuheenvuorossani, mutta jotka ovat erittäin tärkeitä, jotka Rova Moran tie tuossa nosti esiin, ja osittain myös Rova Lylling, nimittäin väkivalta naisiin kohdistuva väkivalta, sukupuoleen liittyvä väkivalta, joka on äärimmäisen vakava kysymys. Ja korostaisin, että tilastojen valossa ähm, väkivalta, tämä väkivalta lisääntyy äh, kriisiaikoina, kun äh, äh, muitakin ongelmia, kuten työpaikka lakkojen tai työttömyyden lisääntyminen ja kaiken näköinen väkivalta, joka naisiin kohdistuu, lisääntyy näinä vaikeina aikoina. Ja siksi ehkäpä tässä mietinnössä tulisi tämä asia nostaa esiin. En todellakaan halua sitä unohtaa, koska se on yksi suora vaikutus tästä kriisistä ja huonosta politiikasta. Ja toinen asia, joihin, johon en viitannut, nimittäin siirtolaisnaiset ja se, mitä vaikutuksia kriisillä on näihin naisiin, jotka ovat perheen ainoita elättäjiä, ja jos he sitten menettävät työpaikkansa, ja tämä todella on asia, jota en alkuperäisessä tekstissäni ole äh, ottanut huomioon, mutta joka minun täytyy, täytyy ottaa huomioon. Ja olen täysin samaa mieltä ja pidän hyvin tärkeänä korostaa tarvetta luoda esimerkkejä. Rova Chartier Tämän hänkin totesi ja on aivan ilmeistä, että jos yksityiseltä sektorilta vaadimme jotakin, niin kyllä julkisen sektorin on luonnollisesti tehtävä samoin ja kannettava vastuunsa. Meidän on oltava erittäin tietoisia myös siitä, että niin julkinen talousarvio kuin työpaikat kuin verotkin. Kaikkiin asioihin liittyy sukupuolinäkökulma ja politiikan tehtävä on tukea tasa-arvoa kaikilta osin. Ja hyvin usein kyse on myös tällaisesta kompensaatiosta, joka jää toteutumatta, ja tämäkin täytyy muistaa. Ja sitten mitä tulee kiintiöihin, positiivisen syrjintään, niin kuin jotkut haluavat sitä kutsua, tai kannustimin, niin kuin jotkut sitä haluavat kutsua, mutta kyse on siis yhdestä ja samasta asiasta, nimittäin siitä, että naisia saataisiin vastuutehtäviin politiikassa, mikä nyt on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, ja muutenkin. Eikä tämä ole ainut ö, mahdollinen tapa toimia, mutta yksi tavoista, jotka saattavat saa, saada aikaan muutosta. Ja toinen asia on todella tiedottaminen ja, ja asioista puhuminen. Jos ihmiset eivät tiedä, niin mitä muutosta ei myöskään tapahdu, ja tämäkin täytyy todeta, koska sekin on osa tätä taistelua. Ja jos teillä on ajatuksia siitä, miten tätä voitaisiin vahvistaa tekstissä, niin tehkää tarkistuksia. Ja sitten tietenkin Mm, perheelämän tai henkilökohtaisen elämän ja työelämän yhdistäminen on myös tärkeä kysymys, onpa kyse sitten naisista tai miehistä. Ja on aivan ilmeistä, että perheen vastuu on tärkeä. Ja sitten vielä ihan viimeinen asia, joka liittyy ehkä hiukan siihen, mitä Rovan Lullin tuossa sanoi. Minä haluan puhua suoraan minä en tässä ole keksinyt yhtään mitään, vaan minä olen luotettavista lähteistä ja tutkimuksista nämä tiedot kerännyt. Tässä ei mitään salatiedettä todellakaan ole taustalla, vaan nämä ovat meidän kaikkien tuntemia luotettavia lähteitä liittyen esimerkiksi vihreään talouteen. Nämä ovat komission tietoja. Nämä tiedot, joihin minä viittaan, eivät todellakaan ole omaa keksintöäni ja lähdeviittaukset saatte luonnollisesti. Kyse on erittäin uskottavista lähteistä ja ne ovat täysin julkisia. Ja tämän lisäksi on tärkeää korostaa vielä seuraavaakin seikkaa. Nimittäin, kun puhutaan oikeuksista ja myös, myös niin, meillä on 27 jäsenvaltiota, joiden tilanne on aika erilainen kuin esimerkiksi Luxemburgin. Ja no nyt meidän täytyy puhua koko Euroopan tilanteesta. Meillä on joitain käytänteitä, joita varmasti voi kopioida maasta toiseen, mutta mutta meidän on muistettava, että kyseessä on 27 jäsenvaltioita ja että vaaditaan myös ehkä paikallisia toimia, jotka taas eivät ole tarpeen jossain muualla, mutta luonnollisesti meidän täytyy tarkastella asiaa koko Euroopan unionin kannalta, koska meidän täytyy pyrkiä korjaamaan rakenteellisia ongelmia, joita monissa maissa on. No niin, tämä oli nyt ensimmäinen keskustelu ja lisäykset ja tarkistusehdotukset, joita teillä on, ovat erittäin tervetulleita ja tulen todella huolellisesti käymään kaikki tarkistukset läpi ja haluan paitsi uskottavan myös hyödyllisen lopputekstin, koska sehän tässä nyt on tietenkin kaiken taustalla. Kiitos. Tack till... No niin, kiitoksia herra Romeva ja kiitokset kollegat erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, keskustelusta, jota tulemme jatkamaan. 23. maaliskuuta kello 12 määräaikatarkistusten jättämiselle ja me äänestämme valiokunnassa 3.4. toukokuuta ja sitten täysistunnossa äänestetään kesäkuussa. Kiitos. Siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, kohta 7. nimittäin naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006-2010, tulosten arviointi ja ennakoivat suositukset. Tämä on tärkeää, koska on hyvin tärkeää meidän myös miettiä sitä, mitä asialle voidaan tehdä tulevaisuudessa. Esittelijämme on rouva Figueiredo GUE-MGL-ryhmästä ja Mehän jo lokakuussa koordinaattorien kokouksessa päätimme, että tämän mietinnön valmistelu on erittäin tärkeä asia ja tuolloin esittelijäksemme nimitettiin Rouva Figueiredo. Ja haluaisin, että Rouva Figueiredo nyt kertoisi meille asiasta ja tämän jälkeen kävisimme sitten hänen ehdotuksistaan keskustelua. Joten olkaa hyvä, rouva Figueiredo. Puheenvuoro on teidän. Muito obrigada, senhora presidente. Eh, este relatório, como já foi dito também, não só surgiu na sequência. Kuten tässä jo nyt sanottiin, niin tässä mietinnössä esitetään useita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon tämä uusi tasa-arvon etenemissuunnitelma Ja mehän olemme jo keskustelleet komission jäsen Redingin kanssa, Redingin kanssa ja tiedämme, että hän on valmis meitä kuuntelemaan ja ottamaan huomioon tämän valiokunnan näkemyksen. Ja että hän on myöskin valmis esittämään komission esityksen syyskuussa ja näin ollen meillä on tässä nyt tämän verran aikaa, koska alun perin tarkoituksena oli se jo esitellä kesä-heinäkuussa niin, että aikaa on vähän enemmän ja ää, äh, tämä aika tietysti on hyvä ää, äh, käyttää hyväksi, koska me tietysti haluamme osallistua tämän strategian ää, äh, määrittelemisen myös. Viime viikolla äh, aamiaistimme yhdessä, lounastimme yhdessä ja äh, tästä tätä asiaa käsiteltiin silloin ja äh, sitouduttiin tekemään yhdessä työtä, jotta voitaisiin edistää asioita sillä tavalla, ettei pelkästään vain pitäydyttäisi pelkissä julkilausumissa ja julistuksissa. Ja nythän kyse tietysti on siitä, että täytyy saada lisää konkreettisia toimia tämän strategian ympärillä. Tämä teksti, jonka, tämän, jonka teille tänään esittelen, Se on laadittu jo oikeastaan ennen tätä aihetta, mitä tulee 2006-2010 tasa-arvon etenemissuunnitelmaan, niin siellähän on tärkeitä virstan pylväitä, kuinka tasa-arvoon päästään, mutta jos sitten katsotaan, mihin on päästy, niin huomaamme, että aika vähän on päästy eteenpäin ja paljon vähän on saavutettu. Ja itse asiassa jossain äh, seikossa on kenties menty taaksekin päin ja sen takia onkin tärkeää, että nyt äh, on tunnettava tämä suunnitelma hyvin ja mietittävä sitä, että mitä voisimme tehdä tämän prosessin edistämiseksi. Mielestäni, ja kerrotte sitten oman näkemyksenne varmastikin, että on myöskin tärkeää saada asiat rullaamaan poliittisella tasolla. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että että ei riitä, että meillä on teksti, jossa on tiettyjä ajatuksia ja julkilausumia, vaan minulla on tällainen todellinen teksti, jossa päästään konkreettisiin tavoitteisiin. Tämä on kaksiosainen. Ensiksi tiettyjä ehdotuksia ja sitten seuraavaksi puhun tavoitteesta. Varmastikin tiedätte, että kun äh, tämän mietinnön esittelemme, niin meillä täytyy olla tietty rajallinen määrä sivuja, äh, ei yhtään enempää. Ja ähm, senpä takia haluankin kiittää sihteeristöä siitä, että he hiukan typistivät tätä mietintöä, joka uhkasi olla vähän liian pitkä. Ähm, mutta haluan muistuttaa kuitenkin, että tämä on vasta ihan valmisteluvaihe, jossa nyt olemme. Ja varmastikin eh, sitten myöhäisemmässä vaiheessa, kun tulee vielä tarkistuksia ja käymme keskustelua, niin varmasti voimme tätä tekstiä hyvinkin muuttaa. No mitkä ovat keskeisimmät ehdotukset, jotka tässä, ehdotukset, tässä eh, mietinnössä teen? Toisaalta tarvitaan toimintasuunnitelma poliittinen suunnitelma, kuinka Pekingin äh, tavoitteet äh, otetaan huomioon ja kuinka erityisesti korostetaan sitä, kuinka tärkeää on, että komissio edistää äh, neuvoston päätöksiä. Ja tietysti molempien on toimittava tässä yhdessä. Tietysti kaikki tunnemme 2020 strategian. Komissio teki ehdotukset ja neuvosto hyväksyy kun kysymys on naisista, niin monta kertaa he ovat, jäävät mainitsematta ja tarvitaan hyvin tärkeä poliittinen askel, joka nyt on otettava jäsenvaltioiden hallitusten on myöskin tultava tähän voimakkaasti mukaan. On siis tärkeää tällä tavalla harpata eteenpäin ja kuunnella myöskin Euroopan parlamenttia, jotta tiedettäisiin, mikä on parlamentin näkemys tämän tasa-arvopolitiikan edistämiseksi. Sitten toisekseen uskon myös, että on ei pelkästään viisivuosittaisesti, vaan myöskin vuosittaisesti seurattava sitä, kuinka toteutuvat ne toimet, eh, joilla tuetaan poliittisia päätöksiä ja eh, tekstejä, joita EU on säätänyt. Voitaisiin ajatella vaikka jotenkin kolmi kolmikantakokeusta, troikaa, jossa olisivat mukana kolme toimielintä ja analysoisivat yhdessä, kuinka koko tämä työ on edistynyt. Ja joka vuosi sitten lokakuussa, vuoden loppua kohden tai sitten tammikuussakin kenties joka vuosi pitäisi järjestää kokous. Ja jos todella kaikki toimijat tässä mukana ja tuntisivat itsensä niin Uskon, että se olisi hyvä asia. Tarvitaan siis lisää näkyvyyttä myöskin kaikille näille eri seikoille. Ja meidän on saatava myöskin asianosaiset mukaan. Naiset on saatava tietysti mukaan heidän järjestöjensä, ammattiyhdistysten, organisaatioiden, eri jäsenvaltioiden kautta sekä myöskin parlamenttien ja parlamentin jäsenten kautta eri jäsenvaltioissa ja myöskin eurooppalaisten instituutioiden kautta osallistumaan tähän prosessiin. Ja jos näin tekisimme, niin uskon, että varmasti tämä työ saisi lisää painoarvoa. Ja on muistettava, että täällä Euroopan parlamentissakin meidän täytyy tietysti Lissabonin strategiaakin tarkkailla vuosittain, mutta naisia koskevaa strategiaa ei ole koskaan käsitelty samalla tavalla. Ei koskaan. On aika vaikeata todella edistää merkittävästi tätä asiaa ja senpä takia uskon, että meidän pitäisi käyttää jo olemassa olevia mekanismeja, muilla sektoreilla olevia mekanismeja myöskin tasa-arvon edistämiseen miesten ja naisten välillä. Euroopan tasa-arvoinstituutti piakkoin kesäkuussa siis avataan ja äh, on myöskin hyvin tärkeää, että seurataan jatkuvasti ja myöskin harjoitetaan, harjoitetaan painostusta, että asiat todella etenisivät, koska tämä on todella ongelma äh, tasa-arvopolitiikassa. Siihen tarvitaan myöskin rahaa, mutta me olemme aina vähän lapsipuolen asemassa, kun kysymys on budjettikysymyksistä, äh, ei pelkästään EU-tasolla, vaan myöskin kansallisissa budjeteissa. Me olemme aina vähän häviävässä asemassa, kun rahaa jaetaan. Tällä hetkellä on aika paljon paineita, että politiikot tekisivät päätöksiä Euroopan tasolla ja että myöskin otettaisiin huomioon, analysoitaisiin sosiaaliset vaikutukset. Mielestäni on hyvin tärkeää, että olisi myöskin analyysi siitä, mikä vaikutus tasa-arvopolitiikoilla on ja mitkä ovat niiden seuraukset naisille – Jos tällä tavalla tehtäisiin, niin varmasti olisi jatkuvasti paineita, että tästä tulisi aivan jokapäiväinen äh, asia, äh, teema, joka tulisi kaikilla tasoilla, kaikissa poliittisissa keskusteluissa esille. Aina EU-tasolta ihan tuonne ruohonjuuritasolle saakka. Euroopan komissio ja sen pääosasto voitot pitäisi saada luomaan koordinoivia mekanismeja ja sen pitäisi jatkuvasti seurata näitä tasa-arvopolitiikkojen toteutumismahdollisuuksia ja seurauksia. Tarvitaan siis lisää koordinaatiota eri komission yksiköiden välille, koska tuntuu siltä, että se ei, että toimi kunnolla, vaan että vielä on varsin paljon ristiriitaisuuksia eri toimijoiden välillä. Samoin on tarpeen pyrkiä integroimaan kaikki osapuolet yhteen, niin taloudellinen, kuten herra Romiva tuossa äsken totesi, oman mietintönsä puitteissa rahoituksen, taloudellinen, sosiaalinen, kaupallinen ja budjettialakin. Kaikki nämä on integroitava hyvin voimakkaasti yhteen. Ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että kaikista näistä todellisuutta, että valtavirtaistamispolitiikka olisi mukana kaikissa teemoissa. Tästä on varmasti kaikki samaa mieltä, mutta mutta monta kertaa tämä jää vain kuolleeksi kirjaimeksi. Kun pitää lähteä toteuttamaan käytännössä, niin nämä asiat unohtuvat. Ei ehkä kaikki, mutta ainakin suuri osa. Ja uskon myös, että on hyvin tärkeää vaihtaa hyviä käytäntöjä, jotta asiat etenisivät. Komissio varmasti voisi tässä olla hyvin tärkeässä asemassa hyvien käytäntöjen levittämisessä ja komission pitää myöskin kannustaa hyvien käytäntöjen tukemiseen, hyvien käytäntöjen levittämiseen jäsenvaltioissa, koska tällä tavalla vain jäsenvaltioita voidaan kannustaa. Tarpeen on myöskin miettiä asioita toiselta tavalla. Tarvitaan hyvin tärkeää sukupuolia koskeva strategia, mutta ei pidä myöskään unohtaa tiettyjä erityistoimenpiteitä kuten lainsäädäntöön ja budjettiin liittyvät toimenpiteet tai jatkuvaa valvontaa ja seurantaa, jonka kautta voitaisiin taata se, että kaikki nämä tavoitteet todella muodostuvat todellisuudeksi. Kaikkein suurin ongelma, kun ajatellaan tasa-arvopolitiikkaa, on varmasti valvonta, seuranta. Ja Tästä olisi hyvä keskustella niin jäsenvaltioissa kuin muuallakin. Ja jos ajatellaan sitten seuraamuksia jäsenvaltioille, niin tästähän tässä ei nyt ole kysymys. Minä haluaisin puoltaa sitä, että kaikki kantaisivat enemmän vastuuta. Ja sen takia puhunkin tässä monista sellaisista toimista, jotka käytännössä antaisivat mahdollisuuden kysyä jäsenvaltiolta vuosittain, mitä ne oikein tekevät, ja samanaikaisesti voitaisiin myöskin sitten asettaa niille lisää kannustumia, hyvien käytäntöjen jakamista esimerkiksi, ja ehkä voitaisiin vaikkapa muodostaa jonkin tyyppinen palkon, palkinto, jota voitaisiin jakaa tietyille tahoille tai sektoreille siitä, että on edistetty tiettyjen tavoitteiden edistämistä. On varmasti monenlaisiakin tapoja päästä Ähm, päästä tavoitteeseen, ettei tarvita eikä tarvittaisi rangaistuksia, joita tässä en ehdota. Ja parlamenttina varmastikin meidän pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, ähm, mitä eri valtuuskunnat ja komissiot tekevät pitäisi tarkastella sitä, kuinka nämä eri elimet voisivat enemmän kiinnittää huomiota tasa-arvoon. EUn parlamentin valtaa pitäisi vahvistaa tässä yhteydessä. Erityisesti sen roolia pitäisi vahvistaa kaikilla näillä osa-alueilla. Ja erityisesti meidän on heräteltävä myöskin kollegoittemme tietoisuutta tästä asiassa myöskin muissa valiokunnissa ja muissa Euroopan parlamentin elimissä. Ja tämä siis poliittisella tasolla. Ja sitten siirrytään näihin tavoitteisiin. Tätä on työstetty kovasti Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Tästä on julkaistu kirjakin. Ja siinä analysoitiin Peking plus 15 vaikutuksia mutta on todella myöskin taattava tämän tuen jatkuminen. Tarvitsemme lisää indikaattoreita, tavoitteiden asettamista ja toimenpiteitä, äh, joista on jo äh, sovittu. Komission pohja on jo hyvä. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle ja jatkaa työtä mutta uskon, että meidän pitäisi olla vielä lisää kannustavassa tätä työtä, sen edistymistä. Ei voida ajatella, että naisten vapautuminen olisi mahdollista ilman taloudellista vapautumista. Ja sen takia meidän täytyy pyrkiä torjumaan köyhyyttä naisten keskuudessa. Tämä tarkoittaa myöskin huonosti palkattujen töiden, epätyypillisten pätkätöiden torjumista naisten keskuudessa. Ja siksi on hyvin tärkeää kannustaa myöskin muita talous- ja sosiaalipolitiikan aloja, jossa tämä otetaan huomioon ja erityisesti kun tehdään päätöksiä, jotka saattavat sitten vaikeuttaa naisten asemaa entisestään ja mm, huonontaa naisten sosiaalisia ja taloudellisia lähtökohtia. Kaiken tämän on oltava hyvin käytännönläheistä ja konkreettista. tarvitaan myöskin sellaista politiikkaa, joka kannustaa työpaikkojen luomiseen naisille ja erityisesti juuri naisille. Sosiaalinen sektori on tässä tärkeässä asemassa, eikä pidä myöskään unohtaa esimerkiksi julkisten palveluiden tuotantoa, laadukkaiden julkisten palveluiden tuotantoa, koska jos emme ratko naisten ongelmia. Naisille on annettava todella työtä, jotta he voivat torjua köyhyyttä. Ja sitten tietysti nämä palkkaerot. Ja tässä mietinnössä on useita ehdotuksia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon. Ja joten tiimolta jo tehdäänkin varsin mielenkiintoista työtä. Mutta tiedämme myöskin, että jäsenvaltioissa ja myöskin komissiossa on tiettyjä ristiriitaisuuksia ähm, käytännössä. Äh, puhutaan vaikkapa tasa-arvosuunnitelmien tekemisessä yrityksissä, mutta toisaalta äh, on äh, lopetettu sellainen ohjelma, jonka kautta olisi pitänyt päästä johonkin toisiin tuloksiin, tuloksiin, joita emme ole koskaan nähneet muuttuneet ja jotka eivät ainakaan ole muuttuneet miksikään äh, fyysiseksi todellisuuksi. Äh, näin ainakin tilanne on. Tällainen on tilanne monissa maissa. Siis politiikat ovat ristiriitaisia ja sitä pitäisi välttää. Meidän pitäisi pyrkiä mahdollisimman myönteisesti ottamaan kaikki hyöty kaikesta siitä irti, joka on myönteistä verotus, tiedotus, valistus. Nämä ovat myöskin hyvin tärkeitä äh, kysymyksiä. Minun maassani, jos olen yhteyksissä naisiin, niin jatkuvasti kuulen samaa kritiikkiä. Minulle sanotaan, että heidän yrityksessään on otettu käyttöön vaikkapa jokin palkinto, mutta yksikään nainen ei ole sitä koskaan saanut, jos hänen on pitänyt olla töissä pois vaikkapa lapsensa takia tai ähm, vaikkapa nainen on ollut raskaana eikä ole päässyt tulemaan töihin. Tämä on todellisuutta. Käytännössä ei ole mitään lainsäädäntöä, jolla tällä tavalla naisia voitaisiin suojella. Mitään tällaista ei voida panna täytäntöön. Naiset tarvitsevat tällaisia palkintoja, koska lainsäädäntöä ei noudateta. Ja senpä takia meidän täytyy taistella. Jäsenvaltioissa tarvitaan tällaista työtä, jotta voitaisiin estää sen tapahtuminen, jota kuitenkin koko ajan tapahtuu. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että on hyvin perustavanlaatuista äh, tukea ja auttaa, äh, jotta lainsäädäntöä, jo olemassa olevaa lainsäädäntöä todella toteutettaisiin. No, tämä ei pidä kuitenkaan estää meitä siitä, että menisimme pidemmälle aina kun se on mahdollista. Tämä on hyvin tärkeää, mutta on myöskin hyvin tärkeää soveltaa jo olemassa olevaa lainsäädäntöä, koska tietysti sehän on kaiken pohja. Ja sitten on myöskin hyvä ottaa huomioon jo olemassa olevat mietinnöt ja myöskin parlamentin päätöslauselmat, erityisesti tämän vuoden päätöslauselmat, mitä tulee ihmiskaupasta tai mitä tulee ihmiskauppaan tai naisten ja miesten tasa-arvoon. Nämä kaksi päätöslauselmaa ovat tärkeitä ja ne on parlamentissa tänä vuonna jo hyväksytty. Ja sitten meillä on myöskin päätösasema, jonka olemme laatineet YK täysistuntoa varten. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä asiakirjoja ja meidän pitäisi todella tuoda tämä panoksemme eh, komission käyttöön, jotta voitaisiin tasa-arvostrategioita entisestään parantaa. Tässä mitä halusin tässä vaiheessa sanoa. Kiitoksia. Tietystikin haluan kuunnella kaikkia mahdollisia kommentteja ja ehdotuksianne, koska tahtoisin, että tästä todella tulisi työ, jonka olemme tehneet yhdessä. Ja äh, nämä äh, asiakirjassa olevat ajatukset ovat itse asiassa jo keskustelun hedelmää monien, monien kollegoiden kanssa. Kiitos ova Figueiredo tästä hyvin perinpohjaisesta esityksestä tästä tärkeästä mietinnöstä. Ensiksi puheenvuoro kuitenkin Rova Gurmaille, olkaapa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää hyvin ammattimaista työtä ja tahtoa, jota esittelijä on osoittanut. Ja meillähän oli joku aika sitten julkinen kuulemistilaisuus ja meillä oli mahdollisuus keskustella asioista asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sillä tavalla voimme saada aikaan vahvemman mietinnön ennen kaikkea myös kansalaisnäköku- kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Kaksi asiaa tässä mietinnössä. Ensiksi kohdassa kuusi me puhumme sosiaalista of gender mainstreaming. yhteiskunta vaikutusten tutkimuksesta tai arviosta. Ja toiseksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi enemmän esimerkiksi painottaa nykyistä tilastoilmaisimien poissaoloa. Sillä tavallahan voidaan esimerkiksi politiikan tehokkuutta mitata. Ja on kysymys siis tehokkaasta politiikasta koko päätöksenteko syklissä. On kysymys siitä, millä tavalla ohjelmat pannaan täytäntöön ja millä tavalla kaikkea tätä sitten mitataan. Siis tässähän on kysymys klassisesta täyden politiikan elinkaar, elinkaaresta. Pitäisi myös esimerkiksi sitovasta lainsäädännöstä olla tässä huomattavasti vahvempi teksti, siis tekstin on oltava, tai lainsäädännön sit, sit, sitovampaa, ja meidän pitää saada parempaa rahoitusta, meidän pitää kannustaa komissiota niin, että se saisi aikaan tehokkaampaa politiikkaa esimerkiksi mitä tulee naisiin kohdistumaan väkivaltaan. En ole sitä mieltä kuitenkaan, että tästä direktiivi tarvitaan. Haluaisin ottaa jotakin tärkeitä asioita esiin, jotka ovat ilmeisesti siellä rivien välissä. Mitä tulee sukupuolten tasa-arvostrategiaan, niin siinä täytyy esimerkiksi korostaa kriisiä, meidän on katsottava naisten nykyistä tilannetta työmarkkinoilla ja sitten sitä, millä tavalla budjettileikkaukset vaikuttavat naisiin, kuten edellisessä mietinnössä kuulimme ja meidän on yritettävä ennakoida erilaisia exit-strategioita ja niiden vaikutuksia naisiin. Siis millä tavalla nämä kaikki vaikuttavat nämä strategiat naisiin. Meidän on puhuttava enemmän myös EU 2020 strategiasta. Siis mielestäni tässä tämä sukupuoliulottuvuus on heikompi kuin Lissabonin strategiassa. Tapasin komission jäsenen viime viikolla ja sanoin, että meidän on saatava vahvempi asiakirja, emme voi saada sellaista, joka, tai emme halua sellaista, joka on heikompi. Siis Lissabonin strategiasta opimme, että meillä ei voi olla 120 tavoitetta, olkoon niitä vähemmän, mutta konkreettisempia. Ja on otettava huomioon siis väestön puolikas. Tätä on koordinoitava tietysti uuden tiekartan kanssa, mitä tulee sukupuolten kunnioittamiseen jos meillä on vuonna 2001-2004 tasa-arvostrategia, 2006-2010 meillä oli viiden vuoden strategia, kuusi eh, kohtaa, siellä oli kysymys esimerkiksi naista kehitysmaissa. Meidän, meitä pitäisi katsoa komission taholta enemmän, koska meidät on, me olemme kan, kansan valitsemia. Ja siksi tasa-arvostrategiaan pitää tapahtua yhteistyössä naisten lobin kanssa ja kaikkien suurten kansalaisjärjestöjen kanssa, jos ollaan tosiaan Euroopan kansalaisten ääni, ennen kaikkea naisten, niin silloin tarvitaan hyvin stra- vahva strategia ja olen samaa mieltä ystäväni Rova Lullinin kanssa, että tämä asiakirja, joka valmisteltiin New Yorkissa. Meillä ei ollut mitään mahdollisuutta olla siinä osallisena ja siksi tosiaan haluaisin kehottaa vahva, vakavasti kaikille kollegoilleni, että meidän on saatava komission jäsen Relin kuuntelemaan meitä paremmin, koska olemme valmiita tekemään yhteistyötä komission kanssa. Kiitos. Kiitos Rova Gurmai. Ja sitten Rova Cornelisen seuraavaksi, olkaapa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää Rova Figueredoa siitä, että hän on kirjoittanut tämän mietinnön, joka on erittäin tärkeä. Siis on tärkeää, että me teemme tällaisen tehtävä, kattavan tehtävälistan ensimmäisenä vuonnamme. Ja että teemme siitä todella sitten myös todellisuutta. Mitä Tarabellan mietintöön tulee, hän täysistunnossa äänestettiin tammikuussa ja se lupasi itse asiassa hyvin lupavan enemmistön, jonka kanssa voimme tehdä työtä, joten toivottavasti tässä tämä tiekartta näkee saman enemmistön syntyvän. Komissio on esittänyt oman tehtävälistansa, eli tämän naisten peruskirjan, kuten Rova Redding sanoi hän ei aio tehdä tarkistuksia tähän, koska hän, se on se, mihin he sitoutuvat. Okei, okay. tämä tulee olemaan sitten meidän ohjelmamme tai tiekarttamme ja panoksemme. Ja toivon, että hän ja hänen komissionsa työskentelee sitten tämän mukaan, kuten Rova Figueiredo sanoi – hän, hänellä oli tietty määrä, hän siis tietty, annettu tietty raja, kuinka pitkän mietinnön hän saattoi kirjoittaa ja sitten meidän täytyy yrittää parantaa tätä jo, tätä luonnosta. Esimerkiksi täällä mainitaan tästä palkkaerosta, mutta siellä on myös sellainen ero, jota ei mainita – siis miehet saavat, tässä on hoiva äh, erosta kysymys. Naiset saavat 80, miehet saavat 80 prosenttia enemmän rahaa, naisten hoiva taakka on 80 prosenttia suurempi. Ja se hoivaero on yksi suurista haasteista edessämme, jos haluamme, että naiset olisivat aktiivisempia työmarkkinoilla – ja haluamme tosiaan, että voidaan paremmin yhdistää perhe- ja työelämä. Siis haluamme tosiaan, että tästä tulee todella jotain. On myös kolme ryhmää, jotka puuttuvat, ainakin toistaiseksi. Esimerkiksi siirtolaisnaiset ja sitten etnisiä vähemmistöjä edustavat naiset, heidän, heitä ko- koskee tällainen kaksinkertainen syrjintä. He ovat alttiimpia väkivallalle, jos heillä ei ole omaa laillista juridista asemansa, joten on erittäin tärkeää mainita tämä, nämäkin ryhmät. Ja sitten toiset kaksi ryhmää ovat lesbot ja transseksuaalit. Tässähän on kysymys myös diskriminoinnista, ennen kaikkea mitä viimeiseen ryhmään tulee, koska heidät luokitellaan yleensä lesboiksi, biseksuaaliksi, LBT-ryhmään. Ja itse asiassa tässähän on kysymys sukupuolisyrjinnästä, ja tämähän on myös sukupuolisyrjinnän a- lainsäädännön alainen, eikä Siis en ole itse asiassa kuullut, että tässä olisi transseksuaaleja mainittu ainakaan ensimmäisen puolivuoden aikana tässä valiokunnassa. Joten minä todella odotan sitä, että voin tosiaan työskennellä kaikkien varjoesittelijöiden ja Rova kanssa – niin, että tätä voitaisiin terävöittää ja lisätä sellaisia asioita, jotka ovat hyvin välttämättömiä ja uskon varmasti, että me voimme tehdä oman hyvin kattavan työ, tehtävälistamme ja odotan tosiaan saavani työskennellä sen kanssa. Kiitos Rova Cornelissen ja seuraavaksi Rova Lulling, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, mitä tulee valiokuntaan, niin meidän pitää pikkusen kiinnittää huomiota siihen, millaisia mietintöjä teemme, koska mehän olemme hyväksyneet Tarabellan mietinnön. Ja nyt sitten on kysymys tästä mietinnöstä, joka koskee rahoituskriisiä. Sitten meillä on vielä Rova Figueredon mietintö, joka koskee tätä etenemissuunnitelmaa, miesten ja naisten tasa-arvon etenemissuunnitelmaa. Koko ajan tehdään samoja asioita. Se, että e, eikö meistä tule täysin naurun alaisia, koska mitä tähän mietintöluonnokseen tulee, niin tässä on sellainen luettelmakohta, josta on sana sanalta juuri se, mitä äänestimme Tarabellan mietinnössä. Ja herra Ruedan mietinnössä on aivan sama asia kuin tässäkin mietinnössä. Meidän on katsottava kyllä vähän sitä, mitä me haluamme, siis minkälaista työtä haluamme tehdä, koska tätä ei voida hyväksyä. Siis samoja asioita toistetaan ja niitä on toistettu Joo, ja sanoin, että tämä nuorentaa minua ainakin 20 vuotta, koska viimeiset 20 vuotta on sanottu aivan samoja asioita. Eikö tällaisessa mietinnössä voitaisi todella keskittyä siihen, mitä halutaan, sen sijaan, että koko ajan toistettaisiin samoja asioita, samoja valituksia ja samoja yleistotemuksia. Mielestäni tämä ei ole hyvää työtä. Siis täm, tällainen työlaatu ei tässä valiokunnassa ole hyvä, koska tässä on kolmas mietintö, jossa me hyväksymme täysin samat sanavuodot ja nyt sitten kuvittelemme, että jotain erityistä teemme sitten näillä, näiden kahden, näillä kahdella mietinnöllä, joista keskustellaan. Mielestäni tämä ei ole oikea tapa tehdä työtä, siis jos haluaa olla vakava lainsäätäjä. Lainsää- Kiitos näistä kommenteista ja mielipiteistä, Rova Lylling. Varmasti voimme palata keskusteluun siitä, että tiettyjä asioita toistetaan ja tiettyjä asioita ehkä jossakin tapauksessa onkin toistettava. Siksi, että meillä on myönteinen päätös ja, ja olemme tosiaan menestyneet. Mutta tätä keskustelua saamme jatkaa. Ja mietinnössä on tietysti myös konkreettisia ehdotuksia, jotta voisimme saada aikaan edistystä. Meillä on aikataulu, joka pitäisi vahvistaa, mutta ensiksi haluaisin kysyä, haluaako komissio sanoa jotain? Joku komissiosta? Jos ei niin ole, niin annan puheenvuoron vielä Rova Figueiredolle niin, että hän voi tehdä jonkunnäköisen koosteen keskustelusta, joten olkaapa hyvä Rova Figueiredo. Obrigada, senhora presidente, e obrigada também às colegas. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös kaikille keskustelun osallistujille. Haluaisin vain kommentoida kahta asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee ehdotusten toistamiseen. Aivan ilmeistä on, että jos työ tehtäisiin hyvin, niin ei tarvitsisi enää toistaa näitä samoja asioita kerta toisensa jälkeen, vaan ne olisivat jo tulleet ratkaistuiksi sillä ehdotukset eivät ole johtaneet ongelmien ratkaisuun, vaan ongelmat ovat edellään olemassa ja ne on siis nostettava esille ja senpä takia meidän täytyy väsymättä tätä asiaa edistää. Emme voi sanoa, että äh, ei enää toisteta niitä asioita, jotka on jo sanottu, vaan äh, Muutoinhan tietysti ongelmat eivät katoa minnekään, ja senpä takia korostan ja uskon, että pääosa tämän valiokunnan jäsenistä on samaa mieltä, että korostetaan sitä, että naisten oikeuksia on puolustettava ja että nämä toimet on toteutettava konkreettisesti, olipa sitten kysymys 20, 30 tai 50 vuodesta. Jos tavoitteisiin ei ole päästy,